pidätetyt EUn ja erityisesti Italian, Viron ja yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset. Annan ensimmäiseksi puheenvuoron tekstin laatioille. Pääsyossamme tekstin laatijat saavat puhua ensin. Ensimmäisen vuorossa on edustaja Tarant. Kiitos puhemies. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Päätösohjelma teksti saatiin vuotta myöhemmin kuin itse tapahtumat, parempi myöhemmin kuin ei milloinkaan. Toivottavasti tämä asia saadaan nyt hoidettua. Ensimmäinen sääntö, tai ensimmäinen tapaus liittyi italialaisiin merimiehiin. Ja nyt on myöskin kyse virolaisista ja Ison-Britannian kansaisista. Uskon, että kun nämä useat tapaukset yhdistetään toisiinsa, tämä ei auta asiassa, vaan tämä luo lisää ongelmia. On erittäin yleinen siitä, että virolaiset MEPit kaikista poliittisista ryhmistä ovat tämän käsitteen. Haluaisinkin kiittää Laura Komia, Mastami Ansimikostalle ja Antonia Panzoria, jotka ymmärsivät, että kuinka tärkeästä sitä oli kyse ja ottivat meidän huomioon mukaan. Toivon mukaan nyt voimme luottaa kaikkien tukeen, Samalla kun puhumme italialaisesta merimiehestä, toivottavasti meidänkin asiamme huomioon. Kiitäisin myöskin Jeffrey Van Orden, joka on aktiivisesti laatinut päätösasemat tämän tekstin osalta ja tehnyt hyvin tutkimustyötä. Hän on onnistunut saman tietoa myöskin Intiasta käsin asian tiimoilta. Emme halunneet mukaan yhteiseen päätöslauselmaan, vaan halusimme sitten oman päätöslauselman tekstimme, koska meidän tekstissämme ei mainita intialaista tuomioistuin käsittelyä ja sen erikoislaatuisuutta. Me emme ole diplomaatteja, emmekä teemme työtä diplomaattisissa palveluissamme. Päätösasemme pitäisi heijastaa tosiasioita, eikä diplomatia, ja nyt pitäisi tarkastaa myös, mitä vaikutusta sillä on. Artikla 2 yhteisessä tekstissä toteaa, että Intiassa on kaksi miljardia kansalaista, Virossa on hieman yli miljoona. Meidän kokomme ovat kovin erilaiset, joten Mikäli haluaisimme vastatoimin ryhtyä, meidän pitäisi pidättää 400 000 intialaista, jotta mittasuhteet olisivat samat. Päätösasemamme on oikein hyvä ja toivon mukaan täällä voidaan auttaa tilanteen ratkaisemisessa. Ja toivon mukaan Ison-Britannian ja Viron turvallisuus, henkilöstö ja vartijat saadaan kaikki kotiin. Toivottavasti teksti auttaa tässä. Kiitoksia paljon. Seuraavan puheenvuoron esittää edustaja Borgetsio. Mio gruppo. Paljon kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää myöskin omaa ryhmääni, joka halusi tukea täällä päätöslauselmaa päätöslauselmaa, joka on erittäin tärkeä Italialle, nimittäin tätä kahta italialaisen merenkulkijan vapautta koskevaa tekstiä. Toinen heistä on yhä vangittuna Intiassa ja toinen odottaa sovittelumenettelyn tuloksia. Luonnollisesti päätöslauselma, joka koskee tätä tapausta, tulee olemaan pitkällinen työ. Todennäköisesti ratkaisu saadaan 2018 aikaan. On sanottu, että Intia on suuri maa, mutta Italian täytyy kyllä todellakin puolustaa omia kansalaisiaan, kun nämä ovat ulkomailla. Inti, Italia ei nyt ole täysin ollut tehtäviensä tasalla. Ymmärrän, että tämä on arkaluontoinen kysymys, mutta olen sitä mieltä, että eurooppalaiset tässä eivät ole toimineet. Meidän pitää kysyä kahta asiaa. Mitä Eurooppa tekee? Euroopan pitäisi puolustaa meitä ISISiltä, mutta se ei edes nyt kahta merenkulkijaa ja sotilasta pysty suojelemaan henkilöitä, jotka ovat olleet merirosvouksen ja rikollisuuden vastaisessa taistelussa mukana. Euroopan unionin pitäisi myöskin puolustaa sotilaallista kunniaansa. Tällaiset syytökset ovat häpeä sotilaskunnialle. Miksi tällaista tapahtuu? Ehkäpä siksi, että kansalaisten sotilaskunnia ei ole jotakin, mikä kiinnostaa Euroopan unionia juurikaan. Tämä pitää ottaa huomioon. Tämä selkkaus on erittäin valitettava ja nyt kansainvälistä sovittelua harjoitetaan onneksi, mutta se olisi pitänyt aloittaa paljon aikaisemmin. Korkea-edustaja Mogherini mielestäni ei ole toiminut kovinkaan tehokkaasti tai saanut tulosta aikaan. Minä olen sitä mieltä, että merimiesten ja muiden henkilöiden kohtalo, kun nämä henkilöt ovat vapautta merillä puolustaneet, on erittäin tärkeä. Komission täytyy tarkastella uudelleen Euroopan unionin ja Intian välisiä suhteita ja kaikki neuvottelut ja sopimukset Intian kanssa täytyy jäädyttää kauan eläköön Italian merivoivat. Kiitos edustaja Borgesio. Seuraavaksi Adinolfi. Kiitos puhemies. Ryhmämme allekirjoittaja ei päässyt paikalle, hän pyytää anteeksi, mutta Euroopan unioni jälleen kerran nostaa esiin tärkeän ihmisoikeuskysymyksen. Tässä todella kyse 35 Viron ja Italian kansalaisen pidättämisestä. No tähän on jo viitattukin, kyse on merimiehistä. Ja nyt meidän velvollisuutemme on todella huolehtia siitä, että jäsenvaltiot toimivat mm, koordinoidusti. Itse asiassa, jos näin olisi tehty, olisi jo asia varmasti voitu ratkaista. Korkeaedustaja Mogherini hänen täytyy nyt puuttua asiaan mitä pikimmin. Kiitoksia sitten edustaja Jeffrey Van Uuden, olkaa hyvä puhemies. Tehokkain reaktio piratismiin meriosuhteen on se, että laivoille pistetään turvallisuusjoukkoja paikalle emäaluksiin, jotka ovat käytännössä kelluvia taistelualuksia. Näillä aluksilla voidaan suojata suojelutarvelua tar, suojelutarvitsevia aluksia. 11. lokakuuta 2013 juuri tällainen alus joutui Intian aluevesillä Intian rannikonvartioston hampaisiin. Se saatettiin Tutigorenin satamaan. Tämän jälkeen 235 miehistön jäsentä mukaan luettuna 14 virolaista ja kuusi brittiä asetettiin syytteeseen ja he, heistä juuri tässä päätösasemassa puhutaan. Joidenkin juristen argumenttien jälkeen järkyttävää kyllä. Heidät sitten vietiin tuomioistuminen eteen, niin he saisivat viiden, saivat viiden vuoden maksimirangaistuksen, vankeusrangaistuksen. Nyt on kulunut yli kaksi vuotta he ovat olleet Intiassa vankilassa tämän aikaa. Puhemies, me kunnioitamme Intian itsemääräysoikeutta ja sen aluevesien koskemattomuutta ja sen oikeusperinnettä, joka on hieno. Intia on kärsinyt kammottavista terroristi-iskuista. Jotkut niistä on tehty mereltä käsin. Ymmärränkö mä, miksi äh, kysymys on herkkä Intialle, mutta tässä tapauksessa henkilökunta, josta on kyse, ei ole mikään uhka Intialle, eikä se millään tavalla loukannut Intian intressejä päinvastoin. He toimivat terrorismia vastaan. Nämä miehet, britit ja viralliset ja muut ovat joutuneet kärsimään kauheista olosuhteista vankilasta. Heidän tulevaisuutensa on epävarma. Heidän perheensä elää pelon vallassa. Olemme pyytäneet Intian viranomaisia kaikilla kunnioituksilla palauttamaan nämä ihmiset koteihinsa ja saattamaan tämän oikeusmenettelyn päätökseen nopeasti ja ystävällismielisellä tavalla. Well, do you accept blue card from Mr. Hyväksyttekö herra Devan esittämän kysymyksen sinisen kortin ajalla? Herra, herra Deva, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mrs. Paljon kiitoksia, hyvä puhemies. Voisiko Vanouden ystäväni myöntää, että on absurdia, että Intian viranomaiset näitä ihmisiä tuomitsevat tuomitsessaan tuomitsevat kaikki samoin. Kapteeni luonnollisesti on käskenyt miehistöä toimimaan, lähtenyt Intian vesille. Ja jos miehistö olisi totellut, heitä olisi ammuttu kapinoitsijoina. Nyt kun he tottelivat, Intian viranomaiset pidättivät heidät. He eivät ilmeisesti ymmärrä, mikä ero on sillä, että joku tottelee käskyjä ja toinen niitä antaa. Vanon, oletteko samaa mieltä? Fine point. Tuo oli oikein hieno kommentti, mikäli sallin, että sanon tämän. Siellä on tehty tällainen summittainen pidätys. Kaikki on pidätetty. Ja kyseessä oleva rykmentti ei itse tehnyt mitään loukkaavaa. Heidät pidätettiin olosuhteissa, jotka olivat heidän hallitsemattomissaan aivan niin kuin edustaja oikein huomatti näistä kaikista syistä. Olemme pyytäneet sitä, että hyvin nopeasti tämä asia hoidettaisiin loppuun. Thank you. Uh, pan poseł. Kiitoksia. Seuraavan puheenvuoron esittää edustaja Kelama. Kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää kollega Van Odenia ensinnäkin tästä rakentavasta ja hyvin tasapainoisesta lähestymistavasta, mitä tulee tämän tekstin valmisteluun. Ei se helppoa ollut, se oli itse asiassa hyvin vaikeaa, mutta me saimme aikaan hyvän lopputuloksen. Lisäksi haluaisin äh, esittää äh, sympatiani kahdelle italialaiselle merimiehelle, jotka ovat vastaavassa tilanteessa, mutta kollegat ovat nyt olleet sitä mieltä, että heidän tapauksensa tulisi erottaa tästä tänään keskustelun aiheena olevasta tapauksesta. Joka tapauksessa he ovat ajatuksissamme samoin. Nyt äh, kyse on mm, virolaisista, eh, briteistä, italialaisista, jotka ovat olleet eh, merirosvoiden vastaisissa eh, toimissa. Ja 2013 lokakuussa jo heidän aluksensa takavarikoitiin. Ja kiinnostavaa tässä on se, että heitä ei ole syytetty ryöstöistä, laittomasta kaupasta mm, tai salakuljetuksesta 20 henkilöä syytetään saapumisesta Intian aluevesille aseistettuina, ja he ovat todella siis aseistettuja luonnollisesti torjuessaan merirosvousta, ja että heillä on mm, laitonta polttoainetta tässä mm, aluksessaan. Nyt nämä kansalaisemme ovat jo kahden ja puolen vuoden ajan odottaneet oikeutta Yksi intialainen oikeusistuin on heidät jo vapauttanut syytteistä, mutta toinen ää, langettanut viiden vuoden vankeusrangaistuksen. Me emme täällä ole puhumassa Intian ää, oikeusjärjestelmästä tai sen riippumattomuudesta, mutta kyse on nyt siitä, että nämä 20 miestä ovat lähes kaksi ja puoli vuotta olleet erossa perheistään epätoivoisessa tilanteessa. Meidän täytyy puolestaan EU-kansalaisten oikeuksia. Tämä on parlamentin jäsenten äh, pyhä tehtävä. Meidän on suojeltava kansalaisiamme ja tuettava heitä tämä tuki ei saa olla riippuvaista diplomaattisista kuvioista tai aikatauluista. Kiitos. Kiitokset. Seuraavan puheenvuoron esittää Urmas Päät. Herra ministeri, olkaa hyvä. 14 Estonian. Paljon kiitoksia 14 estiläistä ja kuusi brittiä Euroopan unionin kansalaista on joutunut tämän valitettavan tilanteen vangiksi Intiassa ja on ollut sitä jo kaksi vuotta. Vuonna 2014 heidät äh, vapautettiin kaikista syytöksistä, mutta viime viikolla äkittäin, äh, äkkiä käänne tapahtui ja viisi, viideksi vuodeksi nämä henkilöt äh, tuomittiin karuihin vankilaolosuhteisiin vankeuteen. Tämä oli järkytys kaikille. Euroopan unionin ja Intian huomio haluttaisiin kiinnittää tähän asiaan, niin, niin, niin että voisimme löytää positiivisen ratkaisun. Ymmärrämme, että tämä Tilanne aiheuttaa Intialle huolta, mutta pyydämme, että Intia ymmärtäisi tilannetta. Nämä merirosvoista vastaan taistelleet henkilöt ja miehistö edustavat toimintaa, joka on tehokasta merirosvoista vastaan. Ja nyt he ovat joutuneet vangituiksi, he ovat menettäneet vapautensa ja kaipaavat perheitään. Me pyydämme Intiaa auttamaan miehemme takaisin kotiin. Kiitos. Dziękuję. Kiitoksia paljon. Pier Antonio Panzeri, seuraavana, olkaa hyvä. Ma innanzitutto, presidente... Kiitoksia, puhemies. Ensinnäkin toteaisin, että käsitän kyllä, että puhemiehen täytyy aina yrittää olla hyvin neutraali, mutta uskon, että nyt kyse on ongelmasta se, että italialaiset merimiehet eivät ole mukana tämän tekstin otsikossa. On ongelmallinen otsikko, kenties pitäisi korjata. Ehkä tässä on ollut jonkinlainen välityskatkos. Tässä mainitaan vain tämän yhden aluksen merimiehet, Seaman Guard Ohion miehestö tämä teksti ole millä tavalla Intia vastaan. Me kunnioitamme Intiaa ja sen demokraattisia perinteitä. Meitä huolestuttaa se, että oikeusmenettelyt ovat olleet kovin pitkiä ja ne ovat olleet täynnä ristiriitaisuuksia. Meidän täytyy varmistaa, että tuomioistuin käsittelyt hoidetaan täysin kunnioittain ihmisoikeuksia. On tärkeää, että Euroopan unioni sinikkäästi tekee työtä, jotta tämä ongelma voidaan ratkaista. Edustaja ja Polchak. Kansanpuolen nimissä puolitoista minuuttia. Mm, Kiitos puhemies. Olen täysin vakuuttunut kaikkien näiden tietojen valossa siitä, että Euroopan unionin eh, kansalaiset eivät ole aiheuttaneet minkäänlaista vaaraa Intian aluevesillä. Ja nyt siis asia olisi voitu hoitaa kuukausia vuosia sitten. Ei voi ole mitenkään hyväksyttävää että asian käsittely on kestänyt näin pitkään. Haluaisin muistuttaa, että vuosien 2010 ja 2013 välisenä aikana Euroopan unioni itse asiassa tuki Intian kehitystä erityisesti yhteisten toimien kautta 470 miljoonalla eurolla. Muun muassa terveydenhuollon ja, huollon ja muiden alojen puitteissa. Ehkäpä meidän tulisi uudelleen harkita tätä tukea. Emmehän me voi antaa materiaalia sellaisille hallinnoille, jotka näin häpeällisesti kohtelevat kansalaisiamme. S&D Group. ryhmän nimissä puhuu seuraavaksi rouva Mario Laurist minuuttiin. komissionär. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että kaikki poliittiset ryhmät tänään yksimielisesti ovat päättäneet osoittaa solidaarisuutta näitä merimiehiä kohtaan. Heidän kohtalonsa huolestuttaa suuresti kaikkia virolaisia. Huoli ei koske vain Viron kansalaisia, vaan myöskin brittejä ja italialaisia. Me puhumme paljon solidaarisuudesta, solidaarisuudesta Euroopan unionin jäsenmaiden välillä, solidaarisuudesta suurissa asioissa, mutta solidaarisuus on todellista, kun sitä sovelletaan jokaisen kansalaisen kohdalla. Tämän päivän päätös siis kantaa symbolista arvoa. Se osoittaa, että kaikki Euroopan kansalaiset voivat uskoa Euroopan unioniin ja uskoa, että unioni solidaarisuutta puolustaa. Se osoittaa, että kaikki Euroopan unionin kansalaiset ovat tasa-arvoisia ja saavat unionin suojelun. ECR-ryhmän nimessä puhuu Nirj Deva. Kiitos puhemies. Haluaisin ystävällisesti huomauttaa että en usko, että olemme päätösvaltaisia, kun tätä keskustelua käydään. Ja sanoin samaisessa keskustelussa vastauksena herra Van Ordenille, että se mitä on tapahtunut Intiassa on oikeuden halventamista, oikeuden irvikuosta on kyse. Meidän olisi tärkeämpää auttaa Intiaa uuden aikaistamaan oikeusjärjestelmäänsä, Mikäli ihminen on pidätetty kahden vuoden ajan, ja he ovat tämän aikaa olleet ilman oikeusapua. Monet heistä ovat sairaina. Ja Intian viranomaiset on kestänyt kaksi vuotta ennen kuin asia tuodaan oikeuskäsittelyyn, tuomiston käsittelyyn. Intian oikeuslaitos on suorastaan natisee oikeusjuttujen alla. Jotkut jutut kestävät yli 20 vuotta. Ei missään demokraattisessa maassa voi olla oikeuslaitosta, joka ei toimi kunnolla. Mikäli voimme tehdä mitäkin Intian auttamiseksi, se olisi juuri Intian auttaminen, että se voi uudistaa oikeuslaitostaan. Thank you. Uh, on behalf of... Kiitoksia. Sitten seuraavaksi puhuu edustajat. Kiitos, puhemies. Ongelmat, joita ähm, virolaiset äh, merivartijat ovat kohdanneet osoittavat, että kuka hyvänsä Euroopan unionin kansalainen voi joutua tällaiseen tilanteeseen, emme saa unohtaa sitä, että demokraattiset menettelyt tai niiden olemassaolo eivät välttämättä merkitse sitä, että ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin taikka reilun oikeudenkäynnin äh, oikeutta kunnioitettaisiin. Kansainvälisen lain mukaan tämä käsittely on ollut liian pitkä. Äh, virolaiset ja muut Euroopan unionin kansalaiset ovat olleet erittäin vaikeassa tilanteessa – Nämä merimiehet ovat joutuneet ottamaan lainaa, koska eivät ole voineet työskennellä näiden kahden ja puolen vuoden aikana, ja tämä on aiheuttanut merkittävää vahinkoa heidän perheilleen. Konsulaatit tekevät työtä hyvin, hyvin rajallisissa puitteissa. Ja tämä kyllä nyt on asia, joka meidän täytyy myös ottaa huomioon. Diplomaattista apua täytyy olla tarjolla kaikille kansalaisille seuraavaksi. Kunnioitan Intian kansaa ja hallitusta täysin ja kunnioitan Intian itsemääräämisoikeutta ja ymmärrän kuinka vaikea ja outo tilanne on. Se tilanne, joka on johtanut tuomioistuin käsittelyyn. Emme saa vaarantaa Britannian ja Intian hyviä suhteita ja tunnen, että nyt Siksi voimme muutamia pyyntöjä esittää. Tunnustan, että Intialla on perusteltuja huolia aseistettujen joukkojen saapumisesta ja ymmärrän, että Mumbain vuoden 2008 tapahtumien jälkeen heillä huolia todellakin on, mutta britti kansalaiset huomioon ottaen erityisesti Washingtonin vaalipiirini niin kansalaiset myöskin ovat voineet luottaa perustellusti siihen, että toimivat lain puitteissa ja että he taistelivat merenrosvoista vastaan ja tekivät amerikkalaiselle yritykselle töitä. He eivät voineet kuvitellakaan tekevänsä mitään pahaa. Päinvastoin he toimivat myöskin Intian intressien eteen. Eivätkä he varmaankaan edes tienneet, että aseet olivat laittomasti hankittuja tällaisessa tapauksessa todellakin ihmettelen, onko jatku, yhä jatkuva vankeusrangaistus millään tavalla yleisen hyödyn mukainen. Vetoankin Intian hallitukseen tässä tapauksessa, jotta se vapauttaisi britti kansalaiset, virolaiset ja italialaiset, jotka ovat tähän tilanteeseen joutuvat ne täysin ilman omaa tahtoaan. Kiitos. Kiitoksia. Nyt siirrymme menettelyn ilman puhujalistaa. Nikolai Caputo puhuu ensimmäisenä, olkaa hyvä. Grazie Presidente. È passato un anno da quando abbiamo approvato... Kiitos puhemies. Nyt on kulunut vuosia siitä, kun suuri enemmistö tuki päätösasemaa, joka liittyi intialaisiin merimiehiin, jotka pidettiin vuonna 2012. Heidän paineensa jatkuu edelleenkin. Haakissa tullaan järjestämään kuuleminen tuomioistuimessa. Toivon mukaan tässä päätösasemassa olisi voitu viitata myöskin heihin. Tämä on muuten osoitus poliittisesta heikkoudesta Euroopassa. Muutama kuukausi sitten päätösasemassa sanomme, että näiden italialaisten pidättäminen oli ihmisoikeusloukkaus. Nämä italialaiset merimiehet ja kaikki muut Euroopan kansalaiset, jotka on pidätettynä Intiassa, täytyy saattaa EUn suojelun alaisuuteen. Meidän pitää olla päättäväisempiä pyrkisimme ratkaisemaan tätä ongelmaa. Intian täytyy varmi, olla tietoinen siitä, että mikäli se mitä tässä tekeekin, niin EU siihen reagoi. Ivan Jakovčić. Ivan Jakovčić seuraavana. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. E, ja znam da se... Kiitoksia, hyvä puhemies. Tiedän, että ponnistelette ja pyritte puhumaan kaikille omalla kielellään. Kun puhutte kroatialaisille, älkää kuitenkaan käyttäkö sanaa zaminiksi, se tarkoittaa edustajaa. Te varmaankin Saastuknik halusitte sanoa, se tarkoittaa parlamentin jäsentä. Käyttäkää tätä sanaa mieluummin, olkaa hyvä. Haluaisin sanoa seuraavaa. Haluan kiinnittää huomiota tähän absurdiin tilanteeseen, jossa ihmiset pyrkivät suojelemaan itseään ja toisiaan ja olivat merirosvousta vastustavalla aluksella tehtävissään ja joutuvat vangituiksi. Heille on tapahtunut seuraavasti. Heidät vangittiin, he ovat nyt pidätettyinä, he saattavat viideksi vuodeksi joutua vankilaan, ellei diplomaattisia kanavia pitkin heitä pelasteta. Haluaisin kiinnittää huomioon myöskin siihen, kuinka haitallista mahdollisesti olisi se, että italialaiset merimiehet, joita tämän päätöslausumateksti ei huomioon, jättäisiin syrjään. Ei ole hyvä, että heihin nyt kuitenkaan tässä yhteydessä viitataan samalla tavalla, sillä heitä autetaan toisin keinoin. Kiitos. Zastupnik Jakovčić, <laughs> e, deputy Kristina Morvai. Edustaja Kristina Morvai seuraavana. Kiitos puhemies. Minä kuulun euroskeptisiin meppeihin, mutta rikosjuristina olen hyvin tyytyväinen siihen, että aina kun EU-kansalainen pidätetään, vangitaan kolmannessa maassa kaukana kotoa, Euroopan unioni yrittää suojella tätä kansalaista muutenkin kuin tavallisten konsulipalvelujen kautta, johon kansalaisilla on oikeus. Täytyy kuitenkin ähm, sanoa sananen edustaja Devalle. En ole hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että me voisimme Intiaa läksyttää tai Intialle opettaa äh, pidätyksistä tai vangitsemisista. Äh, Strandbekessä, eli minun vaalipiirissäni, eräs äh, Unkarin kansalainen on ollut Romaniassa nyt pidätettynä kolmen kuukauden ajan ja Romanian viranomaiset eivät ole esittäneet minkäänlaista laisia todisteita hänen syyllisyydestään. Hän ei saa olla missään yhteydessä ulkomaailmaan eikä edes sukulaisiinsa. Kiitoksia. Nyt on tullut aika. Vai hyväksyttekö sinisen kortin nojalla esitetyn kysymyksen, Rova Morvai? Selvä, olkaa hyvä. Edustaja Deva. Madam accept. Myöntääkö edustaja Morvai, että nykyaikoina, jotta ihmiset pidetään, kun ihmiset pidetään kaksi vuotta pidetettyinä ilman oikeudenkäyntiä, että tällainen ei ole hyväksyttävää? on vienyt kaksi vuotta ennen kuin Intian viranomaiset saattoivat henkilöt oikeuden eteen ja tuomitsivat heidät. Ja mainitsin, että heitä ei saisi osaa edes pidättää tai vangita, kun he ovat toteuttaneet käskyjä, jos olisivat kieltäytyneet näin tekemästä, heidät olisi voitu ampua kapinoitsijoina. Onko siis oikein sanoa, että HPS-korvauksen muiden periaatteiden vuoksi heidät olisi pitänyt saattaa oikeuden eteen nopeammin? Olen täysin samaa mieltä edustaja Devan kanssa. Ei ole mitenkään hyväksyttävää, että ihmisiä eh, pidetään pidätettyinä mm, vaikkapa kaksi vuotta ennen oikeudenkäyntiä. Kyllä oikeudenkäynti olisi tullut eh, järjestää huomattavasti aiemmin olen samaa mieltä myös hapeaskorpuksesta Devan kanssa, mutta toteaisin, että että meillä on siis vastaavia ongelmia myös Euroopan unionin sisällä, eikä se ole yhtään sen hyväksyttävämpää, ja se on aivan yhtä järkyttävää, ja se on myös asia, johon meidän tulisi puuttua. Kiitos. Kiitoksia. Hyväksyttekö toisenkin sinisen kortin, Rova Morvai? Sitä esittää Funzolika. Edustaja Funzolika, olkaa hyvä. Uh, Hyvä kollega Morvai, sanoitte, että te olette äm, rikosoikeusasianajaja ja puhuitte unkarilaisesta, joka on vangittu Romaniassa. Tiedättekö, millä perustein tämä kansalainen Romaniassa on joutunut vangituksi? Kun Unkarin ja Romanian välillä on kahtena Euroopan jäsenmaana kuitenkin sopimus, joka kattaa nämä tilanteet. Eihän tämä ole samanlainen tilanne kuin se, että Euroopan unionin kansalainen vangitaan Intiassa. Tisävan vagyok vele, hogy a... Olen kyllä täysin tietoinen siitä, että tämä Unkarin kansalainen on syytettynä terrorismin tai terroristiteon suunnittelusta. Tämä on hyvin, hyvin vakava syytös, mutta hän on ollut pidätettynä jo kolmen kuukauden ajan, eivätkä Romanian, kansala- äh, Romanian viranomaiset ole onnistuneet esittämään minkäänlaisia todisteita hänen syyllisyydestään. Eli kuinka vakava äh, tämä syytös sitten onkaan, kyllä pidätetyllä täytyy olla oikeus äh, yhteyteen perheeseensä. Äh, ei, hän tämä voi olla osa rangaistusta, kun vielä ei ole miestään rangaistu. Se komission nimissä komission jäsen Mimicha. Kiitos puhemies, arvon jäsenet. Haluan kiittää teitä teidän puheenvuoroistanne ja panoksestanne tähän keskusteluun. Euroopan parlamentin päätöslausumasta kiitän niin ikään. Monet teistä esittivät lukuisia kysymyksiä. Kaksi vuotta epävarmuutta ovat vain lisänneet kaikkien osapuolten ahdistusta ja huolta. Olemme tarkalleen seuranneet virolaisten ja britti turva henkilöstön kuuluvien henkilöiden asemaa, tehnyt yhteistyötä maiden viranomaisten kanssa ja pyrkinyt suojelemaan EUn kansalaisia. Tämä tapaus on tullut esiin lukuisia kertoja EUn ja Intian välisissä keskustelussa viimeisten kuukausien aikana. Tapaus vaikuttaa kielteisesti perrosvuoden vastaiseen maailmanlaajuiseen taisteluun. Kansainvälisen yhteisön pitäisi vaalia yhteistyötä ja edistää sitä, kun edessä on uusia haasteita ja uhkia. Hiljattain kuulimme, että Tamil Madugin tuomioistuin on tuominnut turvamiehet viiden vuoden vankeusrangaistukseen. Alempi tuomioistuin oli heidät todennut syyttömiksi. Tällä hetkellä he aikovat vedota, esittää vetomuksen toimistojen päätöksestä. Tämä oli ennalta arvaamaton uusi uutinen tämä toimistojen päätös. Viron ulkoministeri Marina Kaljurain sanoi seuraavaa. Ihmiseltä kannalta katsottuna olin toivonut, että tulos olisi ollut myönteinen, mutta huolimatta tuomiosta me jatkamme toimintaamme ja pyrimme palauttamaan nämä miehet koteihinsa. Ratkaisu täytyy löytää mahdollisimman pian. Jatkossakin teemme yhteistyötä ison, viran, ison Britannian ja viran viranomaisten kanssa tulevina viikkoina, kun pohdimme oikeusprosessin seuraavia vaiheita. Mitä kahteen italaisen merimiehen tulee? Täysin kunnioitamme suoltamisalaa ja sisältöä, joka on parlamentin päätösasemassa tänään, josta tänään myöskin äänestetään. Voisin toistaa, että ratkaisu täytyy löytää mahdollisimman nopeasti. Euroopan unioni on jatkuvasti viimeisten neljän vuoden ajan käynyt keskustelua asiasta intialaisten viranomaisten kanssa samalla viestillä aina on menty eteenpäin. Nopeasti pitäisi löytää konsensuksen perustuva ratkaisu, joka kunnioittaa kansainvälistä oikeutta. Kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen tarkoittaa että ei pelkästään täysin mittaista pistää täytäntöön YK merioikeusyleissopimusta, vaan myöskin muita YK yleissopimuksia, mukaan luettuna ihmisoikeusyleissopimus, mukaan luettuna oikeus ryhtyä kansainväliseen sovitteluun. Tämä on kansainvälisen oikeuden mukaista ja askel oikeaan suuntaan. Arvon jäsenet, voitte olla varmoja siitä, että jatkossakin me valvomme tarkkailemaan tämän tilanteen kehittämistä, aina kun on kyse Euroopan unionin kansalaisista, jotka on pidätetty Intiassa, ja koordinoiden toimia jäsenvaltioiden kesken. Chwala. Dziękuję bardzo panie komisarzu. Otrzymałem Kiitoksia paljon komission jäsenet tästä lausumasta. Olemme saaneet päätöslauselman esityksen asian johdosta. Keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitaan välittömästi sitten, kun nämä